kun Skotti puhuu suoraan, niin se on kyllä hyvin suoraa puhetta. Joten minä kyllä esitin siis hyvin suorasukaisesti kantani, mutta Lavia on oikeassa siinä, että meidän on nyt äänestettävä. Tiedämme nyt, mistä on kyse. Nyt tiedämme, missä mennään. Meillä on äänestysluettelo. Minusta tuntuu, että usealla ryhmällä on avainäänestyksiä. En halunnut niitä sinne. Minä uskon, että kaikkiin yksityiskohtiin pitää kiinnittää huomiota, mutta jossain vaiheessa on hyväksyttävä se, että siirrytään äänestämään. Minä luotan siihen, että täällä salissa toimitaan nyt niin kuin toimia kuuluu, joten puheenjohtaja, uskon, että voimme nyt äänestää. Thank you very much. Jan. Kiitos. Jan. En avaa keskustelua Äh, ihan lyhykäisesti. Niin haluaisin kiittää Ian Duncania tästä työstä ja kaikkia muita myös äh, heidän työstään. Ja minusta on hyvä, että me äänestämme, koska oikeastaan kaikki on valmiina. Ja haluaisin selventää minun ryhmäni osalta seuraavan asian, koska äänestyslistassa oli pieni väärinkäsitys, mutta ehkä tämä on hyvin tärkeää myös kollegoille tiedoksi. EPPllä on yksi artikla, josta ei ole sopimusta, josta äänestämme hyvin eroavasti. Tämä löytyy ainakin meillä sivulta seitsemän. Me vastustamme tarkistusta, tarkistuksia 211-216 ja nämä ovat meille myös avainäänestyksiä, mutta 217 tarkistus Jute Gutelandilta ja 13 muulta SND-ryhmän edustajalta. Siitä me emme liioin pidä, siinä on miinus, mutta se ei ole mikään avainäänestys. Eli me hyväksymme tämän mietinnön, vaikka jostain kummallisesta syystä SNDn tarkistus 217 hyväksyttäisiin. Tämä nyt haluan vain selventää, koska tässä oli hieman epämääräisyyttä Eli minun ryhmäni ei pidä tästä, mutta se ei ole mikään avainäänestys. Kiitos. Okay, I... Okay. I have to say that the Hungarian... Uh, äh, Unkarin kanava on numero 13. Okay. Do you want to take the floor? No, just something very short. Ihan lyhyesti vain kiittäisin kaikkia osallisia, Ian Duncan ja myös Peter Liiseä. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Lähdetään nyt äänestämään. Kiitos. I have to announce... Ennen kuin aloitamme äänestyksen, minun täytyy ilmoittaa, että äänestyslistassa on virhe. Itren 37, kohdasta 56, ei kun sivu 56. Itren tarkistus 37 on katettu kompromissilla 13. Eli silloin me emme äänestä Itren tarkistuksesta 37. Tämä oli virhe, olen pahoillani, mutta näitä sattuu varsinkin yöaikaan. No niin, nyt aloitetaan äänestys. Onko kaikki äänestyskortit? No, no. Put your voting card. No niin. Tänään tarvitaan todella äänestyskortteja. Ilman niitä tämä ei onnistu. We have only Miss Colin Langen without the card. Colin Langen on ainoa, jolla ei ole korttia, niinkö? Joku? Ai siellä, no niin hyvä. Kaikilla on nyt äänestyskortit, niinkö? Hammus odottaa vielä, selvä. Aloitetaan. Votiamo gli emendamenti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 Two members. Kaksi EPPn jäsentä liikaa. One. Yksi vielä. One. We have another one. No? Okay. Eipä nyt. Tämä onkin ihan ok. Äänestys päättyy. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180-181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Säätä 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 19 puolesta Tarkistus 19. Toistan. Votiamo adesso l'emendamento 19. Äänestämme siis tarkistuksesta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. We have all, we have two Meillä on kaksi EPP-jäsentä liikaa. One PPA more. Vielä yksi EPPn niin ääni liikaa. Okay. The vote is... Selvä. Äänestys päättyy. Respinto. Hylätty. I have another announcement. Toinen ilmoitusasia. Ruotsin tulkkaus on kanavalla 20. Radio, okay. Votiamo adesso. Seuraavana äänestetään tarkistuksesta 206 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana 209 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan.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 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kuinka? Eh, votiamo hylätty joka tapauksessa. Ilman mikrofonia. Ah. Can you use the Voisitteko käyttää mikrofoneja? No Muuten ei ole tulkkausta, kun puhutte ilman mikrofoneja. Votiamo il 217. 217. 217 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Kompromissi neljä puolesta. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Votiamo adesso il compromesso 5. Seuraavana kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana Noikkamme tarkistukseen 255. Aikautin tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV16 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 655, 656 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana hyppämme aika pitkälle tarkistukseen 23 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavana kompromissi seitsemän. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 293. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Avete... No. Per favore, votate. Pyydän äänestämään. Okei, okay. il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dobbiamo votare adesso. Seuraavana tarkistus 353 Aikhautilta ja 360 Lainenilta. Löysittekö tämän sieltä äänestyslistasta? Chi a favore? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Molemmat siis. 358 Violet Campers puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Il voto è aperto. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Votiamo adesso. Seuraavana Tarkistus 352, 363, 364, 365. Kaikki identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Meillä on tänään ryhmä, joka yleensä äänestää tuolla toisella puolella onkin nyt tuolla oikealla, eli pahoittelen tätä. Seuraavana 366 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Seuraavana kompromissi 10. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 408. Länne muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Votiamo adesso l'emendamento 4. Seuraavana 446, Kutelon ja muut puolesta. Vastaan tyhjää hylätty hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana siirrymme kompromissiin 13. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta. Puolesta. Szybko głosujemy. Przepraszam. Czy moglibyśmy trochę... Puheenjohtaja, olen pahoillani, mutta nyt mennään liian nopeasti. Nyt mennään liian kovaa vauhtia. Tämä menee ihan liian kovaa vauhtia. Voisimmeko hiukan hidastaa? Me emme pysy kärryillä. Okei. Okay. Now we are going to vote. No niin. Katsotaanpa seuraavaksi kompromissi 15, siis se on ihan samalla sivulla jopa. Samalla sivulla. Minulla ehkä on eri äänestyslista kuin teillä, mutta kompromissi 15. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 460. 460 kollega Liiseltä. It is for me on page... Minulla se on sivulla 34, mutta en tiedä teistä. Joka tapauksessa äänet puolestaan vastaan. Tarkistetaan. Il voto è chiuso. Approvato per un voto. No niin, hyväksyttyä yhden äänen enemmistöllä. Seuraavaksi äänestetään minun listallani niin sivulla 38, 508 tarkistus, Gutteland ja muut. 508. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. Seuraavaksi tarkistus 509 Liise. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ja sitten Sivulla 52. Seuraava äänestys. Joku siellä sanoi, että oikein hyvä. Minun listallani sivu 52 ja äänestämme tarkistuksesta 60 ja 61 yhdessä. Ne ovat esittelijän tarkistukset. Äänet puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Me ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi ITRE 33. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 666 puolesta vastaan tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Plussa. Hyväksytty. Seuraavaksi 667 puolesta 667 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 668 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 669 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 670 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 671 ja ITRE 34 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 676 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 65 ja 66 esittelijältä. Niistä äänestetään yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Votiamo adesso. Tarkistus. Äänestetään yhdessä tarkistuksista 67 ja 68. Ei. Anteeksi, tässä on nyt virhe. Seuraava äänestys onkin 681 tarkistus. 681 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi 682, 683 identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 684 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 685 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69, 70, 71 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 686 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 687 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72-73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 688. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 16. Kompromissi 16, 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Miss Sommer. Müssen wir nicht noch über ITRE 37? Ei, meidän pitäisi Nein? Kokouksen alussa ennen kuin äänestys alkoi ilmoitin, että ITRE 37 katetaan kompromississa 13. This is, uh, Tässä tämä tekninen äh, ilmoitus, joka minulla oli postitlapulla. lapulla Seuraavaksi 717 ja DV26 yhdessä. Minulla ne ovat sivulla 60 minun listassani. 717 ja DV26, oletteko kaikki löytäneet? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 719 ja DV27 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 718 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 720 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV28 yhdessä 722 ja 723 tarkistusten kanssa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 725 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 724 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 727, 728 identtiset. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten sitten äh, johdantosan kappaleet. 83 Konechnalta puolesta vastaan. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Seuraavaksi vuorossa DV4 puolesta. DV4 puolesta vastaan. Tyhjä. Tyhjä. Hylätty. Sitten tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 minööriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 103 ja DV11 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 Liise puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Avete votato tutti? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty jälleen yhden äänen enemmistöllä. Sitten Votiamo adesso l'emendamento... Sitten 137, Gutteland ja muut. 137. Sivulla 67 minun äänestyslistallani. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 100 Tarkistus 154. Visnievska Piekka puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viimeinen sivu minun äänestyslistallani. Tarkistus 171. puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hmm, tarkistus 11 esittelijältä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dobbiamo votare adesso ITRE. ITRE 15 tulee vielä äänestää puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksenä mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Adesso votiamo sulla äänestämme vielä lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksestä, joka sekin toimitetaan koneäänestyksenä. Avete votato tutti? Sì. Il voto. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Ja todella haluan onnitella esittelijää sydämellisesti, samoin kaikkia varjoesittelijöitä tekemästänne työstä. Erinomaista. Muita esityslistan kohtia meillä ei ole. Ei kun, anteeksi, anteeksi, yksi juttu vielä, yksi juttu vielä. Anteeksi. Miss Dornano. Eh, Dornano on pyytänyt eh, saada puheenvuoroa. Kuunnelkaapa häntä. Merci, monsieur le président. Notre groupe... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Meidän ryhmämme ei ole tässä mukana hyvistä ajatuksista huolimatta. Tämä on liian riski ja päästövähennykset ovat asia, johon me uskomme, mutta se ei saa johtaa teollisuustyöpaikkojen katoamiseen. Varsinkin terästeollisuudella on hyvin kova kilpailutilanne varsinkin Kiinan suunnasta. Ja kuitenkin tämä on tärkeä asia. Ja esimerkiksi Kiinakin on maa, joka on huomattavasti lepsumpi ympäristökysymysten kanssa. Ja tässä me olemme sitä mieltä, että tämä on muutenkin toimivaltuus, joka kuuluu suvereeneille jäsenvaltioille. Me emme ole samaa mieltä näistä, koska nämä asiat kuuluvat esimerkiksi ICAOlle ja muille merisektorilla, merenkulkusektorilla ja ilmailusektorilla, äh, ne halutaan ottaa mukaan päästökauppajärjestelmään. Nämä ovat äh, päätöksiä, jotka kuuluvat jäsenvaltioille. Ei Euroopan unionissa sekaantua näiden järjestöjen asian tai äh, toimia niiden puolesta. Sen vuoksi äänestimme vastaan. This is a declaration of... Tämähän oli äänestysselitys. Ja minä olin ennalta ymmärtänyt, että te haluatte 56 säännön kolmannen kohdan perusteella pyytää puheenvuoroa. Se on ihan eri juttu kuin äänestysselitys, mutta nyt saatiin sitten kuultu äänestysselitys. Kiitos kaikille. Äänestys päättyy.